Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestys siis päättyy ja hyväksytty. Seuraavana kollega Sena Louvan mietintöön. Tarkistus yksi Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet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 Tämä on ongelma, josta minä en ole vastuussa. Yeah. Un pic, un pic am dificil să facem ce aș solicita dumneavoastră. Aika hankala pyyntö, mutta kyllä kortti teille varmaan toimitetaan mitä pikkuisesti.